puhemies, arvoisa pääjohtaja, kaikkien kollegojen nimissä haluan sanoa, että voitte jatkossakin luottaa Euroopan parlamentin tukeen. Kiitoksia, arvoisat kollegat. Keskustelu EIB vuoden 2009 vuosikertomuksesta päätyy tähän. Äänestys toimitetaan kello 12. Näin voimme siirtyä esityslistalla seuraavaan kohtaan aiheena on kollega Wojciechowskin mietintö Bluetooth-tautia vastaan rokottamisesta. Puheenvuoron saa mietinnön laatia. Esittelijä, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, e, Wysoka Izbo. Ma... Kiitos e, naiset ja herrat. E, on ilo, minulla on ilo ja velvollisuus esitellä teille minun mietintöni – jossa on kysymys direktiivin muuttamisesta liittyen Bluetooth-tautia vastaan rokottamisen osalta. Bluetooth-tautihan on varsinainen uhka märehtiöille koko EU:ssa. ssa olen aika tyytyväinen nyt eh, puhuessani teille, koska eh, muutama vuosi sitten olin mukana esittelemässä uutta strategiaa eläinten hyvinvoinnille. Se oli periaate, jossa lähdettiin siitä, että ennaltaehkäiseminen on parempi kuin parantaminen. Ja tässä me teemme nimenomaan nyt toimimme tämän pohjalta. Me puhumme Bluton-tautia vastaan rokottamisesta ja me haluamme nyt parantaa toimia, joilla ennaltaehkäistään tauteja. Meidän elämämme ovat sitä kautta paremmassa kunnossa, terveempiä ja sitä kautta taloudellisesti myös tilanne on parempi. No mitä tässä on muuttunut? Aikaisemmassa direktiivissä se on tehty sinä aikana, kun markkinoilla oli vielä erilaisia rokotteita. Näitä rokotteita käytetään vieläkin tietyissä poikkeustilanteissa, kun on kysymys, ja tässä on tiettyjä ongelmia sen vuoksi, että tämä vanha rokote siinä virus voi siirtyä rokotetuista eläimistä rokottamattomiin. Ja tämä on johtanut tietynlaisiin toimenpiteisiin nimenomaan sillä tavalla, että tietyillä alueilla kaikki eläimet on rokotettava ja siitä ei saa liikkua mihinkään. Tiede on kuitenkin mennyt eteenpäin. Meillä on uusi rokotteiden sukupolvi, uusia testattuja rokotteita rokotteita, jotka, joista nämä virukset eivät siirry rokottamattomiin eläimiin. Näitä rokotteita voidaan käyttää ilman näitä aikaisemmin välttämättömiä rajoitteita. Nämä uudet rokotteet ovat helpompia käyttää ja ne tulevat myös olemaan tehokkaampia. Olemme työskennelleet tässä hyvinkin nopeasti kohtuullisen lyhyessä ajassa. Saimme lainsäädäntöehdotus luonnoksen komissiolta, joka nyt sitten esitellään parlamentille. Se, mitä me haluamme tässä saavuttaa, on että voidaan järjestää tällaisia joukkomassa rokotuksia vielä tämän vuoden aikana. Minun tarkistuksissani tähän mietintöön olen esittänyt äh, tiettyjä aikarajoja, jonka sisällä kansallinen lainsäädäntö on muutettava niin, että se soveltuu äh, direktiivin muutokseen ja sitä kautta sitten voidaan ryhtyä näihin massarokottamisiin tänä vuonna eikä tarvitse odottaa enää ensi vuoteen. Kiinnittäisin huomiota ne kuitenkin muutamiin ristiriitoihin. Euroopan komissio on ehdottanut tällaisia korrelaatiotaulukoita. me, me hyväksymme sen, että tällaiset korrelaatiotaulukot esitetään. Korrelaatiotaulukko sisältää informaatiota siitä, millä tavalla direktiivi on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön. Jotkut äh, hallinnot joissakin jäsenvaltioissa pitävät tätä ylimääräisenä äh, byrokratiana, mutta mutta haluaisin painottaa, että mikäli me käytämme tällaisia taulukkoja, niin silloin me saamme paremman yleiskuvan siitä, mitä jäsenvaltioissa tapahtuu. Näitä taulukoita voidaan myös hyödyntää, kun me informoimme kansalaisiamme siitä, mitä on tekeillä. Mielestäni tällaisten taulukoiden pitäisi olla pysyvä käytäntö lainsäädäntötyössämme. Kiitokset, hyvät naiset ja herrat. että Minulla on nyt sellainen tunne, että olemme tehneet todellakin jotain hyvää meidän maanviljelijöittemme ja eläintemme hyvinvoinnin hyväksi. Paljon kiitoksia. Seuraavana komissaari Sefcovic, olkaa hyvä. Uh- Paljon kiitoksia, herra puhemies. Komissio on kiitollinen se, parlamentille sen osoittamasta työstä Pluton tautia vastaavan rokottamisen tehostamiseksi. Kiitos kuuluu esittelijälle tästä hänen tekemästään erinomaisesta työstä. tongue tauti on aiheuttanut suurta päänvaivaa Euroopan unionin viljelijöille. Jo 90-luvulla sitä pidettiin harvinaisena vain muutamia tapauksia esiintyi eteläisellä alueella, mutta viime vuosien aikana tautiaaltoja on ollut useampia useammassa maassa, pohjoisessa ja Keski-Euroopassakin, ja se on johtanut kaupan heikentymiseen elävien eläinten osalta. Viime vuosien aikana tilanne on parantunut taudin vastaisessa taistelussa tehokkaiden rokotusohjelmien kautta. Unoni on ollut mukana rahoitustoiminnassa 150 miljoonalla eurolla, 120 miljoonaa vuonna 2009 ja 30 miljoonaa viime vuosina. Mutta rokotus voidaan hoitaa vain ainoastaan tietyillä rajoitetulla alueilla. Esitetyt tarkistukset tarkoittaisivat sitä, että inaktivoituja rokotteita voitaisiin käyttää kaikkialla Euroopan unionissa. Ja tarkistuksen myötä voitaisiin ryhtyä ennaltaehkäisevään rakoittamiseen ja se varmistaisi, ettei tauti pääsisi leviämään ja aiheuttaisi haittaa maataloussektorille. Tämä on nyt ajankohtainen asia, tärkeä lähestymistapa eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi unionissa. Me olemme sitä mieltä, että tilanne on nyt vakava ja kiireellinen. Meidän täytyy antaa jäsenvaltioille riittävästi aikaa rokotteiden, to, rokotusten hoitamiseksi ennen seuraavaa tautiaaltoa. Viime vuosien aikana tilanne on parantunut huomattavassa määrin, mutta varsinaista, varsinaisesta taudin hävittämisestä ei voida puhua. Onkin tärkeää, että jäsenvaltiolla on mahdollisuus suojella eläimiä virukselta silloin, kun riskiaalto on olemassa. Ja jäsenvaltiolla pitäisi olla mahdollisuus tehostaa rokotusohjelmiaan jotta voidaan välttyä Bluton taudin uusilta aalloilta Euroopan unionissa. Eli meidän tulisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ryhtyä tämän tyyppiseen rokotustoimintaan. Ja esittelijä on ottanut esille erittäin hankalan kysymyksen, nimittäin tämän vastaavuustaulukkoasian. Se on tärkeää silloin, kun yrittää löytää oikea lähestymistapa EU-lainsäädännön transponoinnissa. Tätä on käsitelty useampaan otteeseen täälläkin. Eli miten valvotaan tätä transponointia kansallisella tasolla ja vastaavuustaulukkojärjestelmä on paras tapa varmistaa, että transponointi toteutuu todellisuudessa. Me olemme toki tietoisia siitä, että erityisesti kun kyse on näin kiireellisistä asioista kuin tässä on kyse, niin on vaikea löytää ratkaisuja Eli meidän täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä umpikujatilanteen syntymisen välttämiseksi ja toivottavasti neuvostokin on joustava, jotta lainsäädäntö saadaan hyväksyttyä mahdollisimman nopeasti ennen kuin Bluetooth taudin riskikausi taas alkaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana ryhmien puheenvuoroihin ensimmäisenä edustaja Jegle EPPn puolesta. Olkaapa hyvä. Kiitos äh, puhemies, komission jäsen arvon kollegat. Esitelty direktiivi Blutang-rokotteesta äh, on hyvin tärkeä askel niin, että äh, pääsemme tuhoamaan, poistamaan tätä vaarallista tautia. Tämä iskee tämä tauti märehtiöihin, kuten nautaeläimiin, lampaisiin ja vuohiin, ja se saattaa johtaa kuolemaan. Nämä uudet inaktivoidut rokotteet ovat sellaisia, että rokotetusta eläimistä ei siirry tautia rokottamattomiin. Ja sen kautta jäsenvaltiot voivat tehokkaammin hyödyntää näitä rokotteita ja sitä kautta kuormitus maataloussektorilla näiden taitojen vuoksi vähenee. Ja tällä tavalla me saamme oikeastaan kattavan keinon taistella tätä tautia vastaan. Tämä rokote antaa enemmän turvaa ja se on ehdottomasti askel eteenpäin eläinten terveyden kohdalla. Ja tämä uusi rokote Bluetang-tautia vastaan johtaa siihen, että voimme myös parantaa taloutta maatalouden alalla esimerkiksi eläinten viemisen kannalta. On erittäin tärkeää, että me saamme aikaan nyt nopean päätöksen. Maatalousvaliokunta hyväksyi maanantaina yksimielisesti tämän mietinnön ja sillä tavalla antoi hyvin selvän merkin ja EPP haluaa noudattaa tätä päätöstä nyt tämän päivän äänestyksissä. Ja eihän voi olla niin, että teemme eurooppalaisia päätöksiä ilman, että jäsenvaltiot informoivat siitä, mitä toimeenpano merkitsee. Me tarvitsemme avoimuutta ja sanonkin tämän hyvin selkeästi, koska tätä kautta voimme parantaa EUn uskottavuutta. Kiitän kaikkia erittäin hyvästä yhteistyöstä ja me tulemme todellakin tukemaan tätä mietintöä. Kiitokset eh, edustaja Jegle. Ah, herra Agnew ja sitten tuolla sinisen kortin. Oletteko te valmis eh, vastaamaan kysymykseen? Olkaa hyvä. Microphone, please. I have a statement rather... Minulla on itse asiassa lausunto, eh, eikä kysymys. Äänestys ei ollut yksimielinen, koska minä en äänestänyt puolesta. Kiitos. Agnew, blue card is for... Edustaja Agnew, sinistä korttia käytetään kysymyksen esittämiseen. Joten seuraavalla kerralla esittäkääpä kysymys, tuo ei ollut kysymys. No niin, seuraava puheenvuoro Gutierrez Prietolle SD-ryhmän nimissä. Señor presidente. Kiitos arvoisa puhemies. Tämä on jatkuva uhka meidän nautailemille myös julkiselle terveydelle. Tämmöinen tauti, jota vastaan taistelemme rokotusta vasten vaikuttaa siihen, että meidän pitäisi ajatella niitä eläimiä, joita kuljetetaan rajoitetulla alueella, mutta meidän täytyy myös ajatella sitä, että tämä virus saattaa levitä rokottamattomiin eläimiin. Miten käytetään tätä rokotusta niillä alueilla, jossa on todella todettu, että eläimet ovat sairastuneet tähän tässä. Tässä on kaksoisvahinko, koska me, meillä on tämä tauti ja sen jälkeen nämä rajoitukset, mutta kaikki nämä voitaisiin välttää tällä uudella inaktivoidulla rokotteella, koska silloin voidaan estää ne häiriöt, jotka voivat vaikuttaa tähän kaup- mm, liiketaloudelliseen toimintaan ja silloin voisimme harjoittaa paljon paremmin ennaltaehkäisevää ta- taistelua tätä tautia vastaan. Me haluamme välttää tällä sektorilla tapahtuvia ö, muutoksia me direktiivin myötä. Meidän pitäisi toimia mahdollisimman nopeasti, jos me, e, jos me haluamme toteuttaa hyvin meidän toteut- sopimuksia, mitä niin tätä ei voi käyttää minkäänlaisena verukkeena sillä että hidastamme toimintamme, koska silloin jos me hidastelemme, niin me aiheutamme vain vahinkoa meidän maanviljelijämme. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Polsen ALDE-ryhmän puolesta. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Suuri kiitos herra Wojciechowskille tehokkaasta ja erinomaisesta työstä Kollegat jo ennen minua ovat eh, sanoneet, mistä tässä oikeastaan on kysymys eli uudesta tehokkaasta rokotteesta, jota voidaan nyt hyödyntää. Minä haluaisin käyttää nyt aikani hyväksi tuomalla esiin sen, että tämä on maatalouspuolella ehkäpä se ensimmäinen konkreettinen todiste siitä, mitä meille tapahtuu, kun ilmasto muuttuu valtavasti. Minun kotimaassani Ruotsissa tällainen Blue Tongue sairaus märehtiöllä olisi ihan epärealistinen ajatus muutama vuosi sitten. Se oli ihan täysin sporadinen tauti jossain Etelä-Euroopassa, mutta tänä päivänä se on todellisuutta ja meillä on ollut jo ensimmäinen epidemiamme. Sen vuoksi on niin tärkeää, että me nyt todellakin käynnistämme rokottamiset, mutta on erityisen tärkeää myös, että me ymmärrämme, kun me puhumme ilmastonmuutoksesta, tulevaisuudesta, ympäristöstä, että ei ole kysymys vain kuivuudesta ja sademäärästä, joka muuttuu. Tämä suuri ilmastonmuutos tulee merkitsemään myös sitä, että syntyy uudenlaisia sairauksia ja epidemioita, myös ihmisten että eläinten joukossa. Meidän täytyy huomioida tämä arvioissamme, kun me keskustelemme esimerkiksi 2020 strategiasta, mihin suuntaan me olemme menossa. Tämä on tärkeää meille lainsäätäjinä myös. Me voimme tehdä päätöksiä vain sen tiedon perusteella, mitä meillä tänä päivänä on. Ja sen vuoksi meillä täytyy olla joustavuutta tehdä uusia päätöksiä, kun saamme uusia tietoja, kuten nyt esimerkiksi tämä rokote. Kiitoksia. Seuraavana kollega Nicholson ECRn puolesta. Kiitoksia herra puhemies. Alkuun kiitos esittelijälle tästä nopeasta työstä aiheen käsittelyn tiimoilta. Hän on tehnyt hartiavoimin töitä. Haluaisin palata siihen, mitä on sanottu vastaavuustaulukosta. Komissaarihan totesi, että hän toivoi, että se riittäisi, mutta sanoisin komissiolle, että toivo tässä nyt ei vaan riitä. Kyse on vakavasta taudista, josta on saatava yliote tämän kesän aikana, sillä kärpäset, pienet kärpäset siirtävät tätä virusta eläimiltä toisille ja meidän täytyy varmistaa, että asia saadaan kuntoon kesän, ai- kesän mennessä. Esittelijä ei voida syyttää näistä viivittelyistä. Ilmeisesti Brysselin byrokratia on hidastanut toimintaa. Me tarvitsemme nopeaa toimintaa. Meidän täytyy saada rokotteet käyttöön myöskin laajemmin käyttöön. Ja sanottakoon, niin kuin edesiteli ja muut totesivat, kyllä ennaltaehkäisy on parempi kuin hoito, ja meidän täytyy toimia nyt, ja komission pitää varmistaa, ettei byrokratia vaaranna tätä nopeaa toimintaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Agnew. Tämä on sairaus, jossa maanviljelijöiden täytyy tehdä omat päätökset omien elinolosuhteidensa mukaan. Britti maanviljelijä minä luotan oman maani viranomaisten päätöksiin enkä byrokraatteihin. Minä olen iloinen siitä, että brittiveronmaksajat rahoittavat minun rokotteeni ja minua turhauttaa, että EU on tähän ylipäätään sekaantunut. Te toitte meille tämän sairauksen. Älkää tehkö tilannetta pahemmaksi. Huolimatta vakuutuksista siitä, että Lissabonin sopimus ei aiheuta suuria muutoksia, miksi sitten kuitenkin tulee niin paljon uusia muutoksia, pieniä ja suuria direktiiveihin? Me emme tiedä, millä tavalla tämä vastaavuustaulukkoasia ratkaistaan. Mutta tämä osoittaa hyvin selkeästi sen sekannuksen, mihinkä yhteispäätösmenettely voi johtaa. Brittihallitus äh, tekee kaikkensa äh, toteuttaakseen nämä vaatimukset ja muut hallitukset toimivat sitten ihan eri tavalla. Kiitos seurana edustaja Dots. Thank you. Uh- Paljon kiitoksia herra puhemies. Kiitokset esittelijälle mietinnöstä. Yleisesti ottaen kannatan mietinnössä mainittua periaatetta, mutta omaisesti toteaisin, että rokotetta pitäisi käyttää vain ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen päättäessä, että eläinkanta on uhattuna. Pohjois-Irlannissa monet viranomaiset ovat tehneet hartiavoimen töitä varmuuden varmistamiseksi, mutta meidän täytyy myöskin varmistaa, että neuvosto antaa takeet siitä, että nämä alueet luokitellaan vapaiksi alueiksi. Ja meidän tulee välttää taudin leviäminen. Ja tämä edellyttää sitä, että Pohjois-Irlanti voi käyttää rokotetta hyväkseen. On selvää, että viranomainen tarvittaessa estää toimin taudin leviämisen Lisäksi on tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot toimivat rakentavassa hengessä taudin leviämisen riskin vähentämiseksi. Viestintä jäsenvaltioiden ja komission välillä on kaiken A ja O silloin, kun pyritään varmistamaan, ettei tauti pääse puhkeamaan. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Nikolescu. Kiitos paljon arvoisa puhemies tämän tyyppinen epidemia. Bluetooth-tauti vaikuttaa paljon äh, karjan kasvattajia, mutta se vaikuttaa myös kuluttajiin ja eurooppalaisen talouteen yleensä, koska kuolleisuus ja sairastavaisuus on erittäin korkea ja se aiheuttaa rajoituksia myös kaupan toiminnalle. Sillä on myös tärkeä talouden vaikutus kyseiselle alueelle ja tällöin on välttämätöntä käynnistää rokotuskampanjoita. Mutta jotta meillä olisi hyviä ennaltaehkäiseviä rokotuskampanjoita, meillä pitää olla myös rajoituksia, jotka liittyvät ajoalueisiin. Meidän mielestämme komission tekemä ehdotus on erittäin hyvä karjankasvattajille ja mahdollisesti näille tästä taudista kärsiville alueille. Haluan myös sanoa, että eurooppalaiset rahastot ovat vaikuttaneet suurelti tilanteen parantamiseksi epidemian seurauksena. Rokotuskampanjat on rahoitettu 300 310 miljoonalla eurolla. Tämän tyyppisen rahoituksen pitäisi saada jatkuvuutta, koska kaikki nämä kampanjat ovat olleet tehokkaita ja tämä uusi lainsäädäntötilanne ei tule helpottamaan tilannetta. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja De Castro. Onorevoli kollegi, vorrei innanzitutto ringraziare anch'io l'onorevole Vacekowski. Minä haluaisin aluksi kiittää esittelijää ja varjoesittelijää heidän tekemästään työstä. Tässä on kyse siitä, haluamme joustavoittaa rokotussääntöjä Bluetooth-tautia vastaan mm, me eh, on haluttu kiireellisesti hyväksyä tämä teksti, jotta se voitaisiin hyväksyä ennen kesää, jotta rokotuskampanja voisi käynnistyä ennen kesää komission tulee hyväksymään ehdotuksen, jossa otetaan huomioon Lissabonia. Eli me, tässä on hyvin paljon tehty rajoituksia neuvostossa ja parlamentti on suljettu aika paljon ulkopuolella. Haluan kiittää parlamentin juridisen yksikön sihteeristöä, koska ilman niitä muun muassa emme olisi päässeet sopimukseen ja emme olisi pystyneet muuttaa, muuttamaan tätä oikeusperustaa sopimuksessa, eli silloin kun on kyse normaalista lainsäädäntömenettelystä. Me odotamme nyt, että neuvosto olisi yhtä tehokas, jotta se ottaisi uudestaan käsittelyyn meidän ehdotuksen ja, ja ottaisi silloin huomioon, että voisimme vastata paljon, paljon paremmin, antaa paremman vastauksen eurooppalaisille karjankasvattajille. Kiitos. Seuraavana edustaja Aylward, olkaa hyvä. Kiitos. Eläinten liikkuvuuden ja rokotteiden yhdistäminen vähensi näitä epidemioita. Mm, se, mitä silloin, kun vanhan rokotteen aikana eläimiä kuoli ja sairastui, se vaikutti hyvin paljon, se vaikutti hyvin paljon myös talouteen. Olen iloinen komission päätöksestä tästä uudesta rokotteesta. Meidän täytyisi huomioida kaikki uudet tulokset liittyen esimerkiksi rokotteiden kehittämiseen. Mutta meidän täytyy myös huomioida jäsenvaltioiden vapaa status. Meidän täytyy huomioida se, että nyt tämän uuden rokotteen myötä meillä on mahdollisuus poistaa tämä tauti kokonaan Euroopasta. Ja tämä olisi Voisitteko te puhe, puhemies keskeyttää ja pyytää hidastamaan? No, mutta aika on kortilla, herra puhemies. Mrs. Girling. Edustaja Gelling. This legislation. Kiitoksia. Tämän välineen avulla joustavuutta ja toivoa on maanviljelijöille tarjolla. Liian pitkään rokotusohjelmat ovat ontuneet kehitystoiminnan tehottomuudesta, eli rokotteiden käytön mahdottomuudesta liikkumisrajoitusalueiden ulkopuolella. Taudit voivat aiheuttaa suuria ongelmia ja ongelmana on muun muassa juuri tämä Bluton tauti. Uusin rokotteiden käyttöönotto toivottavasti tarjoaa UKlle tämän niin sanotun vapaan statuksen UKlle. Se antaa mahdollisuuden säästötoimenpiteisiin maaseutualueille, mutta on erittäin tärkeää, että ryhdymme toimimaan mahdollisimman nopeasti. Meidän täytyy varmistaa, että rokotteet voidaan ottaa käyttöön ennen toukokuun loppua, jotta riittävä suojan taso on eläimillä taattuna. Me toivomme, että jäsen, toimielimet todellakin saavat asiansa kuntoon keskusteltaessaan näistä vastaavuustaulukoista. Ihmiset eivät ymmärrä tällaista tappelua. Meidän täytyy vaalia maalaisjärkeä, meidän täytyy edetä. Tämä on kiireellinen kysymys ja näin meidän täytyy vain varmistaa, että rokotukset saadaan hoidettua kuntoon. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Köstinger. Kiitos puhemies. Blau tonga äh, sairaus on sairaus, joka on vaikuttanut äh, koko eläinsektoriin vuoden 2000 jälkeen useissa jäsenvaltioissa syntyi epidemioita ja se on johtanut suuriin taloudellisiin menetyksiin. Ja äh, kun on kysymys äh, tällaista taloudellisista menetyksistä, silloin se iskee kaikkein eniten tähän alhaisimpaan tuottajaportaiseen. Ja äh, esimerkiksi Itävallassa naut nauttojen äh, kasvatuksella on pitkät perinteet ja bluetang-tauti iski näihin erittäin kovasti. Sen vuoksi meidän täytyy pyrkiä käyttämään ennaltaehkäiseviä keinoja. Tätä tautia ei ole kitketty pois, se voi iskeä koska tahansa. Meidän täytyy voida tarjota nopeaa apua. Se, mikä kymmenen vuotta sitten oli voimassa, ei enää ole ajankohtausta. Vuodelta 2000 oleva direktiivi, sitä on parannettava ja muutettava. Ja esimerkiksi rokotukset on sopeutettava teknisen osaamisen ja kehityksen myötä. Vuoden 2000 säännöt koskivat tätä niin kutsuttua elävää heikennettyä rokotetta ja se oli silloin ainoa mahdollinen rokote. Nyt rokotteet ovat erilaisia ja ne ovat tehokkaampia. Pidän hyvänä sitä, että komissio on toiminut niin nopeasti ja pyytää, että parlamenttikin nopeasti hyväksyisi tämän. Tämä on eh, erittäin tärkeää ja meidän täytyy miettiä tätä myös eh, sykleinä. On tärkeää, että me saamme vielä ennen syksyä eh, käyttöön käytännölliset säännöt niin, että maanviljelijät voivat hyödyntää tätä rokotetta. Kiitokset esittelijälle. Kiitoksia seuraavana edustaja Kapulas Santos. Kiitos paljon. Arvoisa puhemies, hyvä komission ja sen hyvät kollegat. Ne ehdotukset, jotka löytyvät tässä lainsäädäntöehdotuksessa, eivät ole polemisia. Minä haluan onnitella komissiota tästä aloitteesta – joka ottaa huomioon saavutetun kehityksen rokotuksissa näiden alue, mainittujen alueiden ulkopuolella ja ovat myös rajoittaneet eläinten liikkumista. Tämä, koska mehän emme halua, että tämä virus leviäisi mitenkään holtittomasti. Minä haluan kiittää esittelijä ja haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat pääs, vaikuttaneet siihen, että on päästy sopuun neuvoston ja komission kanssa juridisen oikeusperustan suhteen. Mitä tulee sitten kompetenssiin, niin sehän jakautuu ihan normaalin lainsäädäntömenettelyn myötä. Mitä tulee sitten valiokuntaan parlamentissa, niin on hyväksytty nopeasti mietintö, jotta voitaisiin äänestää siitä – vielä tällä istuntokaudella, tällä viikolla, jotta tämä astuisi voimaan kaikki ne määräyksineen lainsäädännöllisesti mahdollisimman nopeasti. Toivon näin ollen, että tämä voitaisiin hyväksyä suuren enemmistön turvin EPPn tukemana. Kiitoksia seuraavana edustaja Schnellhardt. Kiitoksia. Pluton taudin rokotusmääräykset ovat uuden rokotuspolitiikan mukaisia, niin kuin vuoden 2007-2013 strategiassa sanotaan, eli ennaltaehkäisy on paras hoitomuoto. Joustavampi lähestymistapa on tarpeen, jotta voidaan välttyä Bluton taudin kaltaisten sairauksien hävittämisessä ja vähennettäisiin niiden vaikutusta maatalouteen. Me tarvitsemme joustavuutta ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Rokotus kieltopolitiikka, jota on harjoitettu pitkään, ei ole enää järkevää ja tästäpä syystä mielestäni tämä ehdotus on oikean suuntaan menevä. Ja kollega Pausen on oikeassa sanoessaan, että lähitulevaisuudessa on odotettavissa uudenlaisia tauteja, jotka johtuvat ilmastonmuutoksesta ja se edellyttää uutta strategiaa ja nyt olisi hyvä paikka harjoitella tätä uutta strategiaa. Tässä yhteydessä tois, toistettakoon, että Meidän täytyy varmistaa, että me voimme käyttää inaktivoituja rokotteita kaikkialla Euroopan unionin alueella. Ennen se ei ole ollut mahdollista. Nyt on siis kyse uudesta tilanteesta ja on hienoa, että esittelijä on toiminut näin nopeasti. Meidän täytyy katsoa, mitä kokemukset ovat osoittaneet, mutta me tiedämme myöskin, että kesän loppupuolella ensimmäiset sairastapaukset tulevat esille, joten meidän täytyy varmistaa, että jäsenvaltiolla on riittävästi toimintaa ja rokotusaikaa. Ja kollega Agnio toteaisin, sanoisin, että rokottaminen on aina suositeltavaa, niin kuin on useinkin kuultu sanottavan, mutta se ei tietenkään riitä. Komission täytyy varmistaa, että täytäntöönpanomääräyksetkin saadaan kuntoon. Ne täytyy päivittää tätä uutta prosessia tarkisteltaessa. Ja tästäpä syystä vaadin, että komissiokin toimisi yhtä nopeasti kuin parlamentti, jotta tämän, tämän vuoden aikana tämä tieteellinen edistys sitä voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Odi. Haluatteko kommentoida Schnellhardin huomiota vai pyydättekö puheenvuoro Catch aimenettelyyn liittyen? Kollega Tarabella. Hyvä puhemies, hyvä komission hyvät kollegat. Minä haluan onnitella kollega tästä mietinnöstä, jossa se muistuttaa sovelletusta lainsäädännöstä tällä alalla. Mutta olipa rokote inaktivoitu elävä tai heikennetty, niin analysoit eivät kuitenkaan äh, anna meille mitään vastausta siihen, mistä tämä on lähtöisin, onko, tämä, <clears throat> onko kyse rokotetusta, miten rokotuksen jälkeen tauti voi esiintyä. Meidän täytyy tietää, että niin kauan kun inaktivoitu rokote ei ole kehitetty huippunsa, niin on mahdotonta tehdä eroa rokotetun eläimen ja viruksen viruksen tartunnan saaneen eläimen välillä. Sen takia, jos meillä, sen takia nämä alueiden täytyy ilmoittaa heti tartunnasta. Riski on silloin suuri. Meidän täytyy huomata, missä maissa ei ole tätä tautia esiintynyt ja missä maissa tätä inaktivoitua rokotetta on käytetty. EUn täytyy kannustaa tutkimustyötä tätä niin inaktivoidun rokotteen suhteen. Sen avulla me voimme tehokkaammin toimia paremmin kaupallisessa ja terveydellisessä mielessä. Thank you. And now we come to... Paljon kiitoksia seuraavan Catch the Eye-menettelyyn. Ensimmäisenä puheenvuorossa edustaja McGuinness, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kuuntelin komissiota ja komissio sanoi, että 48 000 2008 ja 2010 paljon vähemmän tautia. Emme kuitenkaan ole varmoja siitä, miten taudin kulku kehittyy tulevaisuudessa. Sen vuoksi tämä uusi rokote on tärkeä ja myös se, miten sitä käytetään. Olisi hyvä, eh, jos eh, me neuvostokin olisi paikalla niin, että voisimme kuulla neuvostolta suoraan, onko neuvosto valmis ottamaan käyttöön nämä vastaavuustaulukot, jotka komission ja meidän mielestämme ovat välttämättömiä. Ehkäpä neuvosto voisi vastata tähän mahdollisimman nopeasti. On muitakin eläintauteja, mutta Nimenomaan tämä äh, tauti on tärkeä sen vuoksi, että vanhan rokotteen aikana kysymys oli hyvin paljon eläinten liikkumisesta. Kiitoksia seuraavana edustaja Vlasak. Pane předsedo, problémem vakcinace inaktivovanou... Oikein paljon kiitoksia herra puhemies. Inaktivoitujen aineiden käyttö vapailla alueilla saattaa aiheuttaa ongelmia, mutta se, että voidaanko var, millä tavalla voidaan varmistaa se, että tutkimustiedot ovat luotettavia, eli onko kyse ollut rokotetusta elämästä vaiko ei silloin, jos se sattuisi menehtymään. Me tiedämme, että vuoden 2011 määräaikaa ei voida noudattaa. Henkilökohtaisesti en voi hyväksyä sitä, että määräaikaa pidennetään. Meidän täytyy aina muistaa, että vastaavuustaulukoiden työstäminen johtaa hallinnollisten kustannusten kasvuun. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Kutas. Grazie, presidente. credo che sia un passo avanti che stiamo... Mm, kiitos puhemies. Luulen, että olemme lähteneet hyvään suuntaan, koska me ymmärrämme, että tämä ei ole ongelma, joka liittyy vain tiettyyn alueeseen Euroopassa, Etelä-Eurooppaan tai Afrikan, Afrikan, mantereelle, Afrikan mantereen läheisyyteen. Minä tässä pohdin myönteisessä mielessä asiaa ja tässä mielessä minä haluankin liittyä siihen, mitä edustaja Tarabella sanoi. Haluaisin sanoa, onko komissiolla, kollegalla tarkoitus välittömästi ottaa esille tämän soveltaminen ja kääntyä eläinlääkintähenkilöstön puoleen, koska teillä on tässä nyt käsissänne välineistö, jonka valla voidaan poistaa tämä tauti koko Euroopan unionin alueelta. Kiitoksia seuraavana edustaja Jaara. Paljon kiitoksia parempien toimintaedellytysten luominen on tärkeää, sillä vain ainoastaan uusien rokotteiden avulla voidaan varmistaa, ettei tällainen tauti pääse iskemään koska nyt rokoteita voidaan käyttää myöskin sellaisella alueella, joilla Bluetooth-tautia ei ole vielä havaittu. Meidän täytyy aina korostaa myöskin sitä, että maataloussektori mukaan luettuna karjakasvatukseen tarkoitettavien eläinten vienti on tärkeä sektori ja tästäpä syystä onkin tärkeää, että uudet eläinlääkinnälliset tiedot huomioidaan myöskin tämän tyyppisissä rokotusohjelmissa. Nyt kaipaamme kahta asiaa. Ensinnäkin nopeaa toimintaa, jotta jotta Euroopan unionissa ei syntyisi ongelmia. Toisaalta me tarvitsemme yhtä kipeästi myöskin ilmoitusvelvollisuutta jäsenvaltioiden puolelta, eli että jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle, mitä he ovat asian hyväksi tehneet. Kiitoksia. Paljon kiitoksia ja lopuksi vielä komissaari, olkaapas hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies. Ensin haluaisin kiittää parlamenttia tästä tuesta sekä siitä, että totesitte, että toki nyt tarvitaan nopeita menettelytapoja. Monet teistä viittasivat ongelmaan, joka liittyy tähän vastaavuustaulukkoon. Ja haluaisinkin sanoa, että tämä on uusi toimivaltuus, jonka puhemiehistö antoi, koska haluttiin huomioida tämä ongelma, mikä on lainsäädännön toteuttamisessa kansalliseen lainsäädäntöön. Esittäisin kysymyksen, onko todella kansallisten valtioiden niin vaikea kertoa komissiolle, miten direktiivit on toimeenpantu kansallisessa lainsäädännössä? Onko se todella niin vaikeata? Koska kun he toimeenpanevat lainsäädäntöä, heidän täytyy miettiä, millä tavalla se siirretään kansalliseen lainsäädäntöön. Me olemme käyneet useita keskusteluita tässä talossa siitä, miten Euroopan unioni joutuu kärsimään siitä, kun lainsäädännön toimeenpano ja siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön on epätasaista, eikä sitä tehdä oikealla tavalla. Kuten jo alkupuheenvuorossani sanoin, painottaisin tätä vielä komissio vastustaa turhia esteitä. Me ymmärrämme hyvin, että tämä asia on kiireinen ja sen vuoksi toivomme, että saamme ylimääräistä lisää joustoa, neuvotteluita ja löytäisimme nopean ratkaisun tähän ongelmaan. Ja komissio on pyrkinyt olemaan mahdollisimman avuliassa niin, että kykenisimme hyväksymään tämän lainsäädännön äh, ennen kuin mahdollinen Blutang-epidemia äh, ajanjakso taas käynnistyy. Mitä tulee komission valmiuteen toimeenpanna näitä asioita, niin vakuuttaisin esimerkiksi edustaja Schnellhartille ja muille, että komissio on tehnyt oman osuutensa. Meidän täytäntöönpano menettelymme on viety lähes päätökseen ja nyt ainoastaan lainsäätäjän tulee hyväksyä tämä ehdotus. Kun se on tehty, niin voimme ryhtyä hyvin nopeasti toimiin. Haluaisin vielä kerran kiittää esittelijää ja haluaisin kiittää parlamenttia nopeasta tuesta. Koski. Kiitoksia ja lopuksi vielä esittelijä Wojciechowski, olkaa hyvä. wszystkim e, państwu posłom, którzy występowali w debacie. Oikein paljon kiitoksia, herra puhemies. Kiitokset näistä tuen sanoista. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja maatalousvaliokunnan jäseniä avustaan. Oli hienoa, että me kykenimme yhteistyön nimissä toimimaan näin nopeasti. Harvoin parlamentissa teksti voidaan hyväksyä näin nopeasti ja näin positiivinen teksti tilanteen muuttamiseksi. Meidän ei ole helppoa ymmärtää kansallisen hallintojen toimintaa. Eihän tiedon välittäminen komissiolle voi olla näin vaikeaa, mutta vaikeampaa olisi se, että kansalaiset havaitsisivat, ettei lainsäädäntöä pannakaan täysimääräisesti täytäntöön, joten olisi hyvä, että kaikki tahot saavat nämä vastaavuustaulukot käyttöönsä, eli että se olisi vapaasti käytettävissä oleva asiakirja. Ja nyt vetoankin kaikkiin tahoihin, erityisesti neuvostoon, että älkää heittäkö kapuloita rattaisiin, vaan antakaa meidän ottaa käyttöön nämä vastaavuustaulukot. Ja toivottavasti kesään mennessä meillä on tehokas rokotusohjelma käytössä, koska muuten tämä nopea työ vesittyy. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia kovasti. Keskustelu on näin päättynyt. Äänestetään kello 12. Seuraavaksi sitten äh, on äh, suullinen kysymys komissiolle koskien tomaattien tuontia. Marokosta. Edustaja Mazzoni ensimmäisenä.